Nyt käsittelemme äh, Swinburnin mietintöä, jossa kyse on elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä pankkialan ulkopuolisille laitoksille. Puheenvuoro on esittelijällä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puhemies. Mietintöä koskee muiden kuin pankkiin rahoituslaitosten ja kriitin ratkaisukehystä on perua siltä, siitä, että koskeisen yhteydessä havaittiin, kuinka merkittäviä vaikutuksia saattaa tulla, mikäli tilanne on hallitsematon. Kun on kyse pankkien elvytyksestä, tässä suhteessa paljon kansainvälistä työtä on tehty, mutta vähemmän on tehty työtä kriittisten markkinainfrastruktuurien pönkittämiseksi. Kuitenkin koko rahoitusjärjestelmän Keskinäinen riippuvuus ja se, että kaikki riippuu kaikesta, on osoittanut, kuinka haavoittuvainen rahamarkkinatilanne on. mikä yksi pakki kaatuu, tiedä mitä tapahtuu, mutta emme tiedä, mitä tapahtuu, kun merkittävä markkinoiden struktuuri kaatuu, ja toivottavasti tätä ei pikapuoli nähdäkään. Tässä mietinnössä keskitytään juuri tällaiseen skenaarioon. Tässä tarkastelee erityisestikin keskus vasta puolueen romahtamista. Ja tässä halutaan lisää tutkimuksia infrastruktuuriskien osalta ja muiden alakohtaisten seikkien osalta, kun on kyse esimerkiksi omaisuudenhallintayhtiöistä ja vakuutusyhtiöistä. Sitten kun uudistukset saadaan täytäntöön pantua, saamme enemmän sääntelyä ja enemmän myöskin selvyyttä silloin, kun on kyse selvitysosapuolen toiminnasta. Kriisin, talouskriisin yhteydessä ei vielä käsitelty niin suuria transaktiovolyymiä, kun tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Keskusvasta puolelta on otettu huomioon IOSKon puolella ja myöskin muiden toimijoiden puolella mahdollisena systeemisten riskien aiheuttajana. Lisää tarve, valvonta tarvitaan EMIR-direktiivi. Toivottavasti luo tuon tarvittavat takuut, jotta voidaan varmistaa, että CCPtä voi todellakin tuoda lisää vakautta ja avoimuutta rahoitusmarkkinoille keskusvastapuolet siis. Mikäli tapahtuu ongelmia, meillä täytyy olla oikeudellinen kehys ongelmien ratkaisemiseksi, mikäli keskusvastapuolella itsellään ei ole elvytyssuunnitelmaa. Valvontaviranomaisilla täytyy olla mahdollisuus myöskin puuttua niiden toimiin. Tässä mietinnössä painotetaan sitä, että jokapäiväiset operaatiot pitää hoitaa sellaisella tavalla, että luodaan kunnolliset kannustimet kunnolliselle toiminnalle keskusvastapuolten puolella pankkien täytyy edelleenkin myöskin osallistua huutokauppoihin erittäin järkevällä tavalla niin, että keskusvasta puolet itse juuri selvittämään sellaisia tuotteita, joiden riskejä ne eivät pysty hallitsemaan. Ja loppujen lopuksi loppukäyttäjät, tavalliset asiakkaat ja sijoittajat eivät saa altistua lisäriskeille mm. kuin mitä he ymmärtävät ja mitä enem, kuin enem, enempää kuin mitä he pystyvät vastaanottamaan riskejä. Ja puolella täytyy olla myöskin jonkinlaista toimintamarginaalia niin, että tästä keskusvasta puolen romahtamisesta ei tule tällaista vesiputosefektiä, joka sitten vaikuttaa muihinkin ketjussa mukana oleviin toimijoihin. Tässä päätösauselmassa parlamentti sai hyvin vahvan kannanoton ja katsoi, että puolten täytyy varmistautua ongelmatapauksiin ja myöskin toimii, mikäli ongelmia syntyy. Mutta mikäli asiakkaan omaisuudesta on kyse ja sitten arvonalennusta tai jotakin muuta välineitä käytetään yleisemmin ottaen, tämä voidaan tehdä vain ainoastaan tämän selvitysviranomaisen takaa pikemminkin elvytysviranomaisen valvonnassa. Meidän täytyy kunnalliset järjestelmät varmistaa se, että mikäli eh, keskus vastapuoli romahtaa tai sitten ei tule kerrannasvaikutuksia niin, että esimerkiksi omaisuudenhaltijoiden ja eläkerahastojen varata kärsivätä. Mikäli keskusvastapuoli voi käyttää muita vaihtoehtoja ennen kuin se käyttää omaa pääomaansa ja osakkeenomisten rahaa, niin silloin ei, pitäisi mitään, silloin ei mitään kunnollista kannustinta pitää yllä asianmukaista tilannetta. Asiakkaiden omaisuuteen pitäisi koskea silloin kun on selvityksestä ja kriisin ratkaisusta. Minun oma käsitykseni asiasta on kuitenkin erilainen, mutta tässä on jotakin huolia, joihin voidaan puuttua sääntelyn kautta. Trilogiin on mennyt tulossa asetussa ja tässä tekstissä vaaditaan sitä, että komissio tekee tehtävänsä ja lainsäädännöllä hoitaa kuntoon tämän elvytystä ja kriisinratkaisua koskevan asian niin pian kuin mahdollista. Non ci sono richieste. Puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty, joten annan puheenvuoron komissaari Redingille. Olkaa hyvä. Thank Madame Swinburne for... Kiitos, kiittäisin Swinburnia erinomaisesta mietinnöstä. On totta, että sääntely tällä alalla liittyy 20G20-tasolla tehtyihin päätöksiin siten, että finanssimarkkinoiden toiminta varmistetaan ja että veronmaksajat eivät joudu maksamaan rahoituslaitosten epäonnistumisia. Me toivotamme tervetulleeksi tämän mietinnön osallistumisen tähän tärkeään keskusteluun meidän omien kuulemisten perusteella. Ja niin me olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että luodaan oikeat ö, työkalut, jotta voidaan keskusalta voidaan parantaa elvytystä. Tämän elin tulee kasvamaan merkityksessään, kun G20 tulee ö, kasvattavan roolian, Mitä tulee muihin toimielimiin, joita on mainittu, niin on myös tärkeää, että kiinnitetään huomiota siihen, että on tarkat vaatimukset, jotka, joita ollaan nyt viimeistelmässä EU-tasolla, muun muassa se, että tehdään oikeanlaiset ehdotukset, mitä tulee elvytykseen ja ratkaisuihin, jotka koskevat jatkuvaa kansainvälistä työtä tällä alalla. Me kiinnitämme huomiota, jota kiinnitetään tärkeiseen sääntelyyn ja mm, niihin asioihin, joihin meidän tulee puuttua, muun muassa se, että voidaan puuttua mahdollisiin tappioihin, jotka liittyvät sopimusosuhteisiin, joita on olemassa, ja lisäksi ne palvelut, joita CCV tarvitsevat, ne tulisi varmistua, eikä tätä pidä tehdä kuitenkaan sellaisella tavalla siten, että CCP eivät toimisi muodollisella tavalla. Komissio kiinnittää huomiota näihin ja muihin asioihin, joita mietinnössä otettiin esille, ja kiinnitämme näihin huomiota, kun luomme omaa politiikkaa tällä alalla. Kiitos. Grazie. Kiitos. Keskustelu päättyy ja äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Siamo in attesa. Odotamme Rova Nibleria saapuvaksi saliin. Muutama sekunti vielä. Näin toivon.